Pyytäisin teitä käymään paikoillenne. Istunto jatkuu, hyvät naiset ja herrat. Hyvät kollegat, tänä aamupäivänä me saimme järkyttäviä uutisia Pakistanista. Koulussa on, oli yli 120 ihmistä, yli 100 lasta heistä on kylmäverisesti murhattu Talibanin toimesta. Näiden terroristien vallassa on vielä muitakin ihmisiä. Tämä raukkamainen rikos jättää meidät sanattomaksi ja osoittaa jälleen kerran sen epäinhimillisyyden, millä Taliban toimii ja miten he ihmisiä halveksivat ideologiansa pohjalta. Ja se, mikä meitä erityisesti järkyttää, on se, että he eivät edes eh, olleet murhaamatta lapsia, joten ehdotan, että näiden ihmisten eh, muistoksi, puhun tässä nyt Euroopan parlamentin nimissä, osoittaisimme myötätuntomme ja toivomme, että loukkaantuneet eh, paranisivat nopeasti.